So colleagues, uh, we uh, begin again on our No niin, kollegat, jatkamme taas esityslistallanne. Äh, sen piti olla kello 9.40, mutta nyt kello on 9.43, pyydän anteeksi. Nyt äh, me menemme äh, esitykseen. Esitellään tutkimus kattava EUn suojajärjestelmä vähemmistöille. Tämä on osa äh, Liben vuoden 2017 vuotuista tutkimusohjelmaa ja tämä sopii oikein hyvin tulevaan äh, esityslistaamme, koska pian käsittelemme äh, edustajan Nagin oma mietintöä vähimmäistandardeista vähemmistölle, joka esitellään Libessä 4. päivä kesäkuuta. Tämä tietenkin kiinnostaa myös monia muita Liben kollegoita, joten annan saman tien puheenvuoron eh, Rova Liina Voslitiutelle. Hän on European Policy Studies-keskuksesta ja hän on ollut mukana kirjoittamassa tätä tutkimusta. Teillä on 10-15 minuuttia aikaa esitellä tutkimuksen. Olkaa hyvä. And thank you very much for... Hyvää huomenta ja oikein paljon kiitoksia kutsusta tähän kokoukseen esittelemään tämä tutkimuksemme. Alkuun kiittäisin teitä siitä, että tämä ajankohtainen asia on otettu esille ja toi kiitokset myöskin siitä, että tätä työtä on myöskin seurattu. Kyse on Carrera, Baltin, Galtin ja minun toimittamani ja olemme myöskin hyödyntäneet asiantuntijoiden apua. Salenina Rusinova, kollega Legreda ja Bastian David van der Velde. Hän muutama muun muassa kertoi enemmän kielellisten vähemmistöjen asemasta. Päivän esityslistallakin viitataan EUn sloganiin yhtenäisyydessä monimuodossaan yhtenäinen. Nyt herää kysymys siitä, että miten voimme tätä yhtenäisyyttä vaalia ja onko meillä riittäviä mekanismeja tämän varmistamiseksi käytettävissämme. Näitä välineitä tarvitaan kansallismielisyyden ja muiden vihamielisten kommenttien aika kautena – Tämä on tullut selvästi nähtäväksi muun muassa UK Brexit-äänestyksen yhteydessä. Vähemmistöt ovat jääneet jalkoihin ja nyt herää kysymys, miten näitä vähemmistöjä voidaan jatkossa suojella. Tämä tutkimus on tietääkseni täällä nyt käytettävissänne. Se on aika vahva, vajaa 500 sivuinen. Ottakaa se vain mukaan. Suuri osa koostuu liitteistä ja me käymme läpi seuraavia asioita. Mikä on tämänhetkinen kansainvälinen lähestymistapa? Mitä, mitkä ovat EU-maahantulopisteitä? Miten tällä hetkellä käsitellään vähemmistöjen asemaa? Ja miten voimme linkittää tämän asian oikeusvaltioperiaatemekanismiin, jotta vähemmistöä voidaan paremmin suojella, vaikka oikeusvaltioperiaate meinaa rapautua. Tutkimuksessamme lähdimme liikkeelle demokratiasta, perusoikeuksista ja oikeusvaltion periaatteista. Eli nämä ovat ne kolme kulmakiveä, jotka täytyy saada vahvoiksi ja syrjimättömyyden periaate on keskiössä. Eli me lähestymme asiaa siten, että yhtäältä tiedämme, että kyse on jonkun ryhmän oikeuksista, oikeuksista, jotka perustuvat kulttuurin taustaan, uskontoon tai muuhun tekijään, mutta toisaalta taas kyse on myös syrjimättömyyden periaatteesta. Eli syrjimättömyyshän kuuluu Euroopan unionin keskeisiin periaatteisiin. Eli miten voimme suojella vähemmistöjä? Pohdimme juuri sitä, että miten voimme tehdä tämän, jos rasismia ja syrjintää koetaan näissä vähemmistöyhteisöissä. Me olemme katsoneet etnisiä, kielellisiä ja uskonnollisia vähemmistöjä, koska uskomme, että juuri näiden ryhmien osalta Euroopan unionin täytyy toimia. Tarkastelimme muun muassa islamifobiaa liittyviä seikkoja muun muassa Serbian kaltaisissa maissa tapahtuvia kysymyksiä Lisäksi olemme monialaisuutta vaalineet, eli katsoneet sitä, että jos vähemmistöjen oikeuksien vaaliminen riippuu omasta statuksesta, eli jos kyse on EUn kansalaista, kolmansien maiden kansalaista, paikallisen yhteisön jäsenistä, millä tavalla oikeudet vaihtelevat ryhmittäin eroavaisuudet ovat suuret ja varsinkin ne, jotka ovat niin sanottuja uusia vähemmistöryhmiä, turvapaikanhakijoita, kolmansien maiden kansalaiset, niin kansalaisyhteiskunnan edustajat ovat ilmoittaneet, että heitä syrjitään aika lailla. Tällä hetkellä näiden vähemmistön edustajilla on vaikea pitää kiinni omista oikeuksistaan. Tutkimuksessamme katsoimme käytettävissä olevaa materiaalia 11 jäsenvaltioiden kyselyyn osallistuneiden henkilöiden vastaukset Huomioidin myös. Lisäksi saimme tietoa Equinetiltä ja järjestöiltä, jotka käsittelevät vähemmistöjen oikeuksia kansallisella tasolla tutkimuksessa kävi ilmi varsinkin se, että kun oikeusvaltioperiaatetta käsitellään, niin sen rapautumisesta kertoo juuri se, että vähemmistöjen asema asema ei ole riittävästi voitu pönkittää ja me olemme pohtineet sitä, että miten oikeusvaltion periaatteen kautta Euroopan unioni voisi paremmin vaalia vähemmistöjen oikeuksia ja asemaa. Tällä hetkellä 8 prosenttia unionin kansalaisista omaavat vähemmistötaustan ja 10 prosenttia kielellisen vähemmistön aseman perustamissopimuksen kaksi artiklassa todetaan, että ihmisoikeudet ovat universaalit ja kuuluvat myöskin vähemmistöille. Meillä on myöskin artikla 22 perusoikeuskirjasta. Siellä todetaan, että jäsenvaltiot ovat velvollisia noudattamaan vähemmistöjen oikeuksia. Lisäksi meillä on syrjimättömyyttä käsitteleviä artikloja. Mielenkiintoista on se, että meillä on myöskin aiheeseen liittyvä direktiivi. Usein käy niin, että vähemmistöjen oikeudet jäävät ikään kuin kansainvälisten järjestöjen hoidettavaksi, esimerkkinä YK tai Euroopan neuvosto. Mutta me olemme havainneet, että on olemassa unionin lainsäädäntöä, ja siksi meidän ei pitäisi nojautua vain ainoastaan YK tai Euroopan neuvoston teksteihin silloin, kun halutaan tarkastella tämänhetkistä tilannetta unionin sisällä. Jos institutionaalista Romanian syrjintää ilmenee, niin se on omiaan heikentämään vastavuoroista yhteistyötä. Eli jos romaanien asemaa ei kunnioiteta. Tai jos heidän asemansa on muutoin selvästi heikompi kuin muuden. Eli silloin ongelmana on jotain kansallisessa järjestelmässä ja näinpä tilanteeseen täytyy paneutua. Tämä vahvistettiin myöskin useampien tapausten yhteydessä, kun tarkastelimme ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä. Yhtä lailla on käynyt ilmi, että Euroopan unioni toimii ponnekkaasti romanien integroimiseksi. Se on toki hyvä asia, mutta on kuitenkin käynyt ilmi, että kyse olisi vain taloudellisista ja sosiaalisista oikeuksista, niin silloin vähätellään institutionaalisen syrjinnän vaikutusta. Me peräänkuulutamme myöskin sitä, että uuden ohjelmakauden aikana pitäisi keskittyä myöskin romaanien äh, inkluusion ja mustalaisvihamielisyyden vastaiseen toimintaan. Näin, ja haluaisimme varmistaa, että tähän institutionaaliseen syrjintään myöskin vähemmistön edustajat itse voisivat vedota. Mitä käytännön puoleen tulee, niin panimme merkille, että tällä hetkellä kansallisella tasolla taistellaan siitä, ketkä voivat edustaa vähemmistöjä. Tällä hetkellä näyttää siltä, etteivät varsinaiset asianosaiset, vaan ne, joilla on suurempi valta, niin voivat vaikuttaa tilanteeseen. Tasa-arvoinstituuttien toimintamahdollisuuksien parantaminen on myöskin keskeisellä sijalla asiaa käsiteltäessä – Yksi keskeisimmistä haasteista, johon törmäsimme, oli se, ja mikä käy myöskin liitteestä selkeästi ilmi, oli se, että kansainvälisiä mekanismeja ei juurikaan noudateta. Eli muun muassa rasismin perustuva syrjintä, sitä käsittelevän komitean toiminta, naisten syrjintään käsittelevien elinten asema on heikentynyt, eli kansainvälisiä mekanismeja ja standardeja ei noudateta. Eli on syntynyt eräänlaista hallitusten toiminnan vähättelyä, eli on ikään kuin tuudittauduttu siihen, ettei vähemmistöjen ongelmia tarvitse käsitellä juuri laisinkaan. Ja tämä kävi ilmi, kun tutkimme näitä 11 maan tilannetta. Yksi keskeisimmistä seikoista oli se, että kansainvälisten alueellisten mekanismien osalta uskotaan, että valtiot olisivat toimineet kansainvälisten standardien mukaisesti ikään kuin kilpailtaisiin siitä, kuka toimii saralla parhaiten, mutta usein näin ei ole. Eli ei seurata myöskään sitä, miten päätöksiä noudatetaan. Se on yksi keskeisimmistä asioista, joihin liittyen Euroopan unioni voisi toimia ponnekkaammin. Erinäisiä direktiivejäkään ei ole ratifioitu. Kävi ilmi, että Euroopan unionissa tilanne, tilanteet poikkeavat aika lailla suuresti toisistaan. Tietyt direktiivit eivät ole kaikissa jäsenvaltioissa tulleet ratifioitua laisinkaan. Ja mitä tulee sitten oikeusvaltioperiaatteeseen, niin on käynyt ilmi, että jäsenvaltiot voidaan jakaa kolmeen ryhmään. Eli yhtäältä jäsenvaltiot, joissa eh, DRF-järjestelmä toimii periaatteessa, mutta kansalliset mekanismit ovat kuitenkin puutteelliset. Toinen skenaario on se, että on olemassa tietynlaista vähemmistökohdistuvaa rasismia tai vajavaisia mekanismeja – Ja kolmas mekan skenaario on se, että institutionaalisella tasolla oikeusvaltioperiaate on rapautumassa. Silloin tilanteeseen täytyy puuttua ja pyrkiä korjaamaan tilannetta. Usein voi olla hyvinkin myöhäistä. Mutta jos ajatellaan oikeusvaltioperiaate mekanismia, niin me peräänkuulutamme sitä, että nyt riippumattoman komission pitäisi vakavasti perehtyä näihin rikkomuksiin, koska ne aiheuttavat ongelmia juuri raille väestöryhmille. Eli pitäisi puuttua tilanteeseen ellen kuin ajaudumme tähän kolmosvaiheeseen, eli että ja valtioiden kanssa on oikeastaan aika lailla mahdotonta lähteä ylipäätään asiasta keskustelemaan. Toivomme myöskin, että Euroopan neuvoston ja ihmisoikeustuomioistuin pilottihankkeeseen tutustuttaisiin, eli Eli huomioitaisiin nämä monet konkreettiset tapaukset ja katsottaisiin kansallisella tasolla, missä määrin annettuja päätöksiä ja tuomioita on noudatettu, minkälaisiin vastatoimenpiteisiin on ryhdytty ihmisoikeustuomioistuimen päätösten pohjalta. Yhtä lailla toteutamme, toteamme, että ihmisoikeusperuskirjaa voitaisiin käyttää ja laajentaa todelliseksi ratkaisuvälineeksi – Eli näin voidaan varmistaa, että meillä olisi perusoikeuskirjan 55 artiklan toteuttamiseksi paremmat työvälineet. Me uskomme, että sitä kautta voidaan paneutua näihin systeemisiin häiriötekijöihin, tarkastella, miten perusoikeutta, oikeusvaltion periaatetta ja demokratian periaatetta vastaan on toimittu. Silloin kun kyse on viharikoksista, niin silloin olisi hyvä, jos kolmansien tahojen kautta tilanteeseen voitaisiin puuttua. Me olemme nimittäin havainneet, että unionin tuomioistuin voisi toimia eräänlaisena välittäjänä, eli jäsenvaltioita voitaisiin estää tätä kautta toimimasta sääntöjen vastaisesti. Me olemme panneet merkille, että parlamentti on esittänyt paljon mielenkiintoisia ehdotuksia rahoitukseen liittyen – muun muassa MFFn ehdotuksen yhteydessä. Meidän mielestämme tätä kautta voitaisiin parantaa vähemmistöjen aseman parantamista, jotta voidaan varmistaa, että kaikissa jäsenvaltioissa vähemmistöillä on yhtäläiset oikeudet ja toimintamahdollisuudet. Oikein paljon kiitoksia ja mielelläni jää nyt kuuntelemaan mahdollisesti esiin tulevia kysymyksiä. Kiitoksia oikein paljon. Täällä on kovin paljon jäseniä paikalle. Kiitos niille, jotka täällä ovat. 2014 juuri kun liittyminen tapahtui. Olin erittäin iloinen, Sergio Guerrera ja muut olivat kirjoittamassa tätä, koska tämä on petollisen monimutkainen asia, e, äärimmäisen monimutkainen, koska jopa vähemmistöjen määritelmä EU:ssa on suuri kysymys. Se nousi esiin 2004 liittymisen kautta, koska oli tällainen anglo-amerikkalainen eh, linja eh, vähemmistön ja syrjinnän suhteen. Meillä oli tietenkin eh, direktiivejä, jotka olivat erittäin tärkeitä, mutta saatoimme nähdä, että mm, vähemmistömääritelmä johtaa siihen, että suojelu on usein hyvin kansainvälistä YK, Euroopan neuvosto ja niin poispäin. Se tekee sen, mitä EU haluaa tehdä hyvin monimutkaiseksi. Ja kysymys on, että kuinka tehokas EU voi olla. Direktiivit täytäntöönpano on ollut hyvin osittaista ja koskettaako se todella kaikkia vähemmistöjä, vaikka tämä tutkimus on tehty yhteydessä Omarin oma-aloitemietintöön, niin eh, tämä menee kyllä pidemmällekin. Ja eh, toivon, että ihmiset hyödyntävät eh, tätä. On hyvin asiantuntevia asianajajia ja muita, jotka asiaa käsittelevät, mutta aihe on hyvin monitasoinen. Toivon, että tämän mietinnön kautta ihmiset tunnistavat, mitä EU voi tehdä. Tämä on todellinen ongelma. Tiedän, että Elspeth Gild ja muut ovat ehdottaneet EUn arviointipaneeleja, koska yleensä tämä on hyvin vaikea prosessi vähemmistöille, jotka ovat kokeneet syrjintää, mennä läpi oikeusprosessiin? Missä vaiheessa EU voi puuttua asiaan? Meillä on tietysti perusoikeusmekanismeja, mutta niitä yleensä sovelletaan jäsenvaltioihin eikä yksilöihin. Joten tämä tutkimus on erittäin tärkeä. Siinä yritetään äh, katsoa sitä, mikä EUn rooli on. Se on erittäin hyvä tutkimus, mutta kyllä asia on petollisen monimutkainen, koska perinteisesti vähemmistöjä on koskenut kansainvälinen äh, oikeudellinen järjestelmä. Suosittelen tätä ihmiselle. Tätä ei ole vain kirjoitettu äh, noin vai tässä on paljon tietoa, jota on kerätty äh, pitkältä ajalta, joten kiitoksia tästä. Onko kysymyksiä erityisesti tästä kertomuksesta? Minulla on kysymys, jos kenelläkään muulla ei ole. Ei. Minun kysymykseni liittyy vähemmistöihin ja direktiiveihin. Ranajin mietinnössä varmaan halutaan määritellä vähemmistöt, kielelliset vähemmistöt ja muut. Nyt kun te olette kirjoittaneet tämän kertomuksen, mikä on teidän ajatuksenne vähemmistö äh, määritelmästä, äh, vähemmistöstä, joka voi joutua syrjinnän kohteeksi? Miten tämä määritelmä on muuttunut vuosien aikana? Miten eri vähemmistöt sopivat tähän määritelmään? Esimerkiksi äh, ihmisryhmät, jotka kärsivät syrjinnästä, joka johtuu rodusta tai uskonnosta. Miten Euroopan unioni sopii tähän? Millaista suojaa nämä ihmisryhmät odottavat tulevan EUlta? Jos minä olisin EU-kansalainen, joka kärsinyt mm, syö, syrjinnästä työpaikalla, koska olen muslimi, niin mitä minä odotan Euroopan unionilta? Odotanko, että e, minua suojellaan direktiivillä vai odotanko jotain e, kokonaisvaltaista? Näinkö itseni vähemmistönä tässä tilanteessa? Tämä on hyvä kysymys, koska vähemmistöt ja suoja, se on monimutkainen kysymys, jossa katsotaan erilaisia ihmisryhmiä – todella haastaisin kaikki lukemaan tämän ja sitten yrittämään ymmärtää, että mitä tapahtuu yksittäilöille ja ihmisryhmälle. Jos katsotaan romanivähemmistöä, niin mitä sanomme heidän suojastaan? Koskeeko se ryhmää vai yksilöitä EUn oikeusjärjestelmässä? Mikä on EUn rooli tässä? Tämä on suuri kysymys, mutta se on tärkeä kysymys, koska me pystymme kyllä jatkossakin kirjoittamaan näitä omaloiden mietintöjä, mutta lopulta meidän pitäisi määritellä, mikä EUn rooli on. Tämä on ollut asia, joka on edistynyt paljon, ei vain tässä valiokunnassa, vaan myös työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnassa, joka on vastuussa tästä direktiivistä. Sitten meillä on myös horisontaalinen direktiivi. Miten tämä sopii ja sopiiko se ylipäätänsä koko tähän asiaan? Much for your kind words and for the... Kiitoksia näistä sanoista ja kysymyksistä. Tutkimuksessa on todettu, että kun ajatellaan määritelmiä, niin tällä hetkellä jäsenvaltiot määrittelevät, ketkä ovat vähemmistöjä. Mutta sitten on myöskin Euroopan neuvoston yleissopimus vähemmistöistä. Eli siinä asetetaan puitteet sille, millä tavalla jäsenvaltiot voivat toimia. Mutta meille kyse ei ole niinkään määritelmästä, mitä vähemmistöt ovat. Mutta kun ajatellaan institutionaalista syrjintää, niin mitä voidaan silloin tehdä? Eli tämä oli lähtökohta. Jos ei voi määritellä romanin osalta sitä mikä vähemmistö, mutta EUlla on paljon politiikkaa ja ei sitovia säädöksiä. Ja meillä on perinteisiä määritelmiä. Ja myöskin on katsottu sitä, miten romaneja kohdellaan kansallisella tasolla ja miten romaneja voitaisiin suojella paremmin. Kun nyt ajatellaan historiaa, vuodesta 2010. Ja esimerkiksi miten romaneja on karkotettu Ranskasta ja Italiasta. Niin näihin asioihin ei ole puututtu kansallisissa romanistrategioissa. Ja siksi olemme todenneet, että meidän tulee todellakin miettiä institutionaalista syrjintää tai erityisiä vähemmistöjä koska hän ovat erityinen ryhmä. Ja millä tavalla EU paremmin voisi suojella yksilöitä? Jos kyse on yksilöllisestä tapauksesta, niin silloin voitaisiin laatia horisontaalinen syrjimättömyysdirektiivi. Ja me tiedämme, että henkilöille tulisi tarjota samanlaista suojaa, jos heitä syrjitään työmarkkinoilla tai muilla julkisen elämän aloilla syistä riippumatta. Tällä tavalla ainoastaan rotudirektiivissä on annettu enemmän suojaa kaikilla elämän alueilla ja yhtäläisiä mahdollisuuksia. Tasa-arvodirektiivi koskee ainoastaan työllisyyttä. Eli tähän asiaan täytyy puuttua, mutta kun on institutionaalista ja systeemistä syrjintää, niin olemme huomanneet, että joskus tähän liittyy enemmistöjen asenteet ja kansalaisyhteiskunnan tai kansallisten mekanismien, kuten tasa-arvoelinten, pitää ylläpitää näitä oikeuksia jos ei ole mitään ulkoista valvontaa. Eli me olemme siitä syystä kannattaneet oikeusvaltioperiaatetta tässä järjestelmässä. Kiitos. Thank you very much. And as I said at the beginning... Kiitoksia oikein paljon ja kuten saloin, sanoin aluksi, niin tämä on hyvin kattava kertomus, josta varmasti on hyötyä myös tämän oma-aloitemietinnön mietinnön jälkeen. Varmasti voimme käyttää sitä muillakin tavoin. Kiitoksia kovasti työstäne ja terveisiä muillekin kollegoille, jotka kertomuksen laativat. Voimmeko nyt sitten mennä seuraavaan kohtaan esityslistalla? Voimme mennä nyt kohtiin 5, 6, 7, 8, 9 ja 10 ja 11 ja 12 jotka ovat kaikki maakertomuksia ja suosituksia komissiolta neuvoston päätöksellä, jotka mahdollistavat neuvottelut sopimuksia varten EUn äh, Välimeren, äh, Pohjois-Afrikan ja, Keski- ja, ja Lähi-idän maiden kanssa Eh, jotka käsittelevät, eh, nämä tutk- sopimukset käsittelevät tiedonvaihtoa Algeria, Egypt, Israel, Jordania, eh, Marokko, Israel ja Turkki ovat nämä maat. Ja tänään käsittelemme näitä asioita. Parlamentin pitäisi pian päättää nämä neuvottelunsa Tämä on nyt varsin pitkä selitys, mutta eh, pyydän, että jaksatte kuunnella minua. Meille on kerrottu, että neuvosto ja Europol haluaisivat aloittaa nämä eh, neuvottelut. Parlamentti antaa hyväksyntänsä neuvottelujen lopuksi. On erittäin tärkeää, että välitämme poliittisen viestin sekä eh, neuvostolle että komissiolle myöskin näille maille niistä rajoista ja periaatteista, jotka koskevat neuvottelumandaatteja olette var, varmaan kukaan teistä ei ole lukenut näitä mietintöluonnoksia, mutta jos luitte, niin näiden neuvottelumandaattien pitäisi kuvastaa sitä merkitystä, joka meillä on Euroopan unionissa perusoikeuksilla ja vapauksilla. Pitäisi olla oikeat oikeudelliset puitteet, jotta voidaan suojella niiden ihmisten perusoikeuksia, joiden tiedot välitetään. Mitään tietosuojan heikentymistä ei saisi hyväksyä. Kuten valtuutettu sanoi, että on tärkeää, että nämä tiedonsiirtojen syyt määritellään erikseen jokaista maata kohden. Ja lisäksi komission pitäisi tehdä vaikutusten arviointia niin, että er- että turvalausekkeet jokaista maata kohden voidaan liittää näihin sopimukseen. Lisäksi kysymykset kuten jatkokäsittely, tiedon säilyttämisaika ja mahdollisuus tiedonvaihtoon, kun on kyse väkivaltaisesta tai epäinhimillisestä kohtelusta, ovat riskejä ja näiden kohdalla meillä pitäisi olla rajamme. kaikilla kumppanimailla ei ole samanlaista riippumatonta valvontaelintä, kuten tietosuojavaltuutettua, joten eh, minä ehdottaisin, että olisi velvoite, että kummallakin osapuolella olisi tällainen eh, viranomainen tai sellainen pitäisi perustaa eh, joka voisi sitten keskeyttää tai lopettaa sopimuksen, jos sitä rikotaan. On erittäin tärkeää, että tietoa välitetään vain maan sisällä ja tietty, joka liittyy etniseen alkuperään, poliittisiin mielipiteisiin, uskonnollisiin tai filosofisiin näkemyksiin, äh, ammattiyhdistysliikkeen jäsenyyteen, geneettiseen tietoon, tietoon, joka liittyy ihmisen terveyteen ja seksuaalielämään, niin sellaista tietoa saa välittää vain poikkeuksellisissa tapauksissa ja silloin ähm, henkilölle täytyy antaa tietyt turvatakuut. Haluaisin korostaa, että ymmärrämme, että Europolin täytyy äh, saada aikaan kansainvälisiä sopimuksia, että se voi vaihtaa henkilötietoja näiden maiden kanssa, mutta meidän täytyy varvoa, että eurooppalaisia standardeja, kuten tietosuoja, ihmisoikeuksia ja vastuullisuutta, ei vesitetä. Ja jos sopimukseen päästään, niin jos sopimus ei täysin noudata perusoikeuskirjaa ja Euroopan unionin suojapuitteistoja, niin silloin syntyy ongelma liittyen vastuukysymyksiin. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron poliittisille ryhmille. Ja meillä on myös neuvoston komission ja tietosuojavaltuutetun edustajat täällä, mikäli kysymyksiä on. Ensin Sippel, olkaa hyvä Birgit. Kiitos Klor. Meillä oli jo ensimmäistä keskustelua näistä sopimuksista näiden hyvin erilaisten maiden kanssa. Alustuksessa mainitsit jo tiettyjä ongelmia, joita saattaa esiintyä. Ja voi vain korostaa, että tilanne kaikissa näissä maissa on hyvin erilainen. Ja meillä on myöskin ongelmia, kun ajatellaan, miten toimitaan tämän maan tietojen kanssa ja millaista valvontaa meillä on. Toivottavasti tämä otetaan huomioon. Eli Euroopan kansalaisten tietoja ei anneta maihin, jos ei ole mitään takeita siitä, mitä tapahtuu näille tiedoille ja mitä seuraamuksia on tällaisilla tiedonsiirroilla. Ja tästä syystä meillä oli jo ensimmäistä keskustelua Europolin ja komission kanssa, mutta olisi hyvä, jos saisimme vähän yksityiskohtaisempia vastauksia tämänhetkisestä menettelystä, jotta voisimme katsoa, mikä on tarpeen tulevaisuudessa. Eli meidän pitäisi käydä kriittistä keskustelua muiden toimielinten kanssa, jotta voimme ymmärtää, mistä on kyse ja millaista tämä työ tulee olemaan tulevina kuukausina. Kiitoksia oikein paljon. Tämä oli oikein hyödyllistä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Muuten voin antaa neuvostolle puheenvuoron. Lyhyt kommentti neuvostolta. Herra Matsierski, haluatteko nopeasti sanoa jotain? Kiitos. Thank you very much, Mr. Chairman, for... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ihan lyhyesti tilanteesta neuvostossa. Minä edustan puheenjohtajavaltiota ja toimin myöskin työryhmän puheenjohtajana – on käsitellyt neuvoston päätöksiä. Kuusi kokousta on jo järjestetty päätösluonnokseen liittyen. Jäsenvaltiot kerta toisessa perään korostivat sitä, että meillä pitäisi olla selkeät ja tarkat suojatakeet ja valvontavälineet käytettävissämme perusoikeuksiin, ihmis- ihmisten henkilötietoihin liittyen ja yksityisyyden suojaamiseksi. Ja kuten te herra puheenjohtaja alustuksessanne totesitte, niin tietosuojavaltuutetun lausuntokin on käytettävissämme ja sen me yritämme kaikin keinoin saada huomioitua tekstissämme. Seuraava kokouksemme järjestetään huomenna ja toivottavasti pääsemme tekstistä yhteisymmärrykseen, jotta asia voidaan sitten hyväksyä sekä Koreperissä että neuvostossa. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten komissiosta herra Michi. Thank you very much, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Huomenta valiokunnan jäsenet. Haluaisin kiittää puheenjohtajaa ja esittelijää, esittelijöitä näistä mietitulonnoksista. Tämä on tärkeä asia meille kaikille, erityisesti nyt kun valmistellaan neuvotteluprosesseja. Meillä on samoja huolenaiheita kuin teillä. Kun ajatellaan sitä, että tulevissa sopimuksissa on turvalauseke yksityisyyden ja yksityis- tietojen suojan osalta, kuten ne on kirjattu perusoikeuskirjaan. Komissiossa on pyritty varmistamaan, että kaikki tarvittavat turvalausekkeet ovat otettu mukaan neuvotteluihin. Ja kuten valtio juuri totesi, Neuvottelut on ollut jäsenvaltioiden kanssa kyseisestä direktiivistä ja keskusteluissa on edelleen vahvistettu tekstiä ja toivon mukaan direktiivit ja neuvoston päätös, jonka neuvosto todennäköisesti parlamentti hyväksyy pian ja komissio voi silloin käynnistää neuvottelut. Niin se heijastelee hyvin pitkälti asioita, jotka olette ottaneet esiin mietintöluonnoksessanne. Ja kuten jo todettiin, tämäkin liittyy tiettyihin huolenaiheisiin maaliskuisessa lausunnossa. Yhdestä asiasta kommentoisin. Mietinnössä puhutaan valvontaviranomaisen roolista kolmansissa maissa. No tietysti se, että on riippumatonta valvontaa, niin sehän on yksi kulmakivistä tietosuojakysymyksissä. Tämä on tavoite, johon pyrimme, mutta se, että viranomainen voisi peruuttaa tai jäädyttää sopimukset, niin se menee vähän pidemmälle kuin mihin riippumattomilla valvontaviranomaisilla on oikeus. Kun halutaan varmistaa, että turvalausekkeita pannaan myöskin täytäntöön, niin direktiivissä on puhuttu valvontamekanismeista ja säännöllisestä tarkistuksista. Tämä on erittäin tärkeä komissiolle. Ja lopuksi vielä. Komissio on valmis raportoimaan säännöllisesti valiokunnalle neuvotteluissa tapahtuneesta edistyksestä. Kiitos. Thank you very much. And, uh... Kiitos oikein paljon. Ja sitten lopuksi tietosuojavaltuutettuus toimistosta edustaja Vierovski, olkaa hyvä. Ää... Kiitoksia puheenjohtaja. Suurin osa tietosuojavaltuutetun lausunnoista on otettu mukaan äh, tähän lausuntoon, joka esiteltiin keskustelun aluksi Euroopan parlamentissa. Haluan tässä vaiheessa sanoa, että olemme erittäin tyytyväisiä äh, tämän mietinnön, tähän mietintöön, joka tänään esiteltiin, ja monet kohdat mietinnössä ovat todella tarpeen äh, tulevia jatkokeskusteluja varten. Haluan vain nostaisin kolme, jotka ovat erittäin tärkeitä tietosuojaviranomaiselle. Ensimmäinen koskee tietojen eteenpäin siirtämistä. Meillä on kaksi kohtaa mietinnössä, jotka esiteltiin tänään, jotka korostavat sitä, että eteenpäin siirtäminen – maan sisäisille instituutioille. Niin se eh, pitäisi olla mahdollista vain eh, tässä alkuperäisessä luvassa eh, tietojen välittämiseen, muuten eteenpäin välittäminen ei ole mahdollista. Tämä on erittäin tärkeää kaikenlaisten tällaisten sopimusten kannalta. Tällaisella sopimuksella voi olla erittäin myönteinen vaikutus Europolin työlle, mutta ainoastaan sitten jos näitä eri suojalausekkeita noudatetaan. Tärkeää on myös se, että näissä mietinnöissä vaaditaan sitä, että Europolin on kunnioitettava kaikenlaisia rajoituksia, jotka liittyvät henkilötietojen välittämiseen Europolille ja sen valtion tai muiden toimijoiden taholta. Kannatan, ymmärrän kommentteja, joita täällä sanottiin liittyen tietosuojan eri tasoon eri maissa. Joissain maissa on tietosuojajärjestelmä, kuten Israelissa sitten on maita, joilla ei ole minkäänlaista tietoa tietosuojajärjestelmästä, kuten Algeria minä jo tänä päivänä olisin valmis kertomaan teille, mikä maan sisäinen tilanne on missäkin näissä näistä maista, mutta tietenkin nämä tiedot välitetään teille myös kirjallisesti. Kiitoksia, herra Virovski. Ja sitten päättyykin tämä keskustelu. Tarkistusten jätön määräaika on 30. toukokuuta kello 18. Ja ajatuksena on se, että heinäkuussa me vietäisiin tämä asia täysistuntoon. Kiitoksia Birgit ja kiitoksia kollegoille puheenvuoroista. Again, Olemme aikataulusta edellä. Voimmeko mennä eteenpäin? seuraavaan asiaan. Minulle on sanottu, että seuraava Sepol kohta 14. Meidän kollegamme on oltava paikalla tätä asiaa varten. Ne eivät ole vielä paikalla, joten meidän on pidettävä puolen tunnin tauko. Pyydän anteeksi. Me etenemme nopeammin kuin olimme ajatelleetkaan. Joten kohta 14 Sepol käsitellään kello 11. Onko mitään mahdollisuuksia, että he saattaisivat olla paikalla aikaisemmin? Ei. Vahvistetaan nyt tämän puolen tunnin tauon. Jos voisitte tulla myöhemmin, niin tapaamme kello 10.55 kello 10.55, 25 minuutin tauko, 10.55 ja sitten käsittelemme kohdan 14. Kiitos. 10, sorry, is it strange that it's 10.55 instead of 11? No, it's just that we have votes at 11.15, so... Niin, 10.55 eikä kello 11, koska meillä on äänestys kello 11.15, niin että meillä on 20 minuuttia aikaa tälle.

Colleagues, thank you for your patience. We can uh, deal now with point 14 before we uh, move to the votes at 11. Kello 11.15 äänestämme. Olemme edenneet aika nopeasti esityslistalle, siksi on ollut näitä taukoja. Tämä tiedoksi niille, jotka ovat juuri saapuneet. Eli valtuuskunnan matka Sepolin Matka tapahtui 5. ja 6. huhtikuuta. King Akal, valiokunnan varapuheenjohtaja, veti valtuuskuntaa. Ja hän on myöskin esittelijänä tässä asiassa vuonna 2014 ja 2015. Eli pyytäisin, että Ennenkin Mamikins Niin, pyytäisin, että Kiina kertoo tästä matkasta ja sen jälkeen Mamikens. Eli Kinga, ole hyvä. Thank you, Chairman. Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Muutama sananen Sepol matkastamme. huhtikuusta ja tästä kertomuksestakin ihan lyhyesti. Mielestäni tässä on tärkeimmät asiat mainittuna ja yritän lyhyesti ottaa esille tärkeimmät viestit ja terveiset Sepolista. Alkuun todettakoon, että harvoin käy niin, että järjestetään matka jonka yhteydessä käy selväksi, mitä parlamentti tekee. Sepolin väki kertoi meille nimittäin, että kun me muutimme ja ehdotimme uutta Sepol-mandaattia, niin tämä vaikutti suuressa määrin Sepolin toimintaan. Koulutus, tutkimuskeskus, joka ei alkuun tiennyt mitä piti tehdä, niin nyt kyseessä on todellinen keskus, joka kouluttaa turvallisuuteen, terrorismin vastaiseen taisteluun. Tämä on tärkeää työtä henkilöstöltä, vaaditaan yhä enemmän ja enemmän ja nyt on tarkoituksena todellakin vaihtaa tietoa niiden kesken, jotka kentällä toimivat. Ja tämä onnistui juuri Euroopan parlamentin panoksella ja mandaatin jatkamisella. Eli kyllä Sepol on kiittänyt Euroopan parlamenttia ja live-valiokuntaa se tekemästä työstä. Tämä on erittäin tärkeä seikka. Ihan lyhyesti siis matkamme tarkoituksena oli saada selvyyttä, mitä Sepol on tehnyt juridisen kehyksen voimanastumisen myötä heinäkuun jälkeen. Valtuuskunta eli minä ja SDn edustaja kollega Maminkins Voimme kyllä sanoa, että kävimme erittäin mielenkiintoisia keskusteluja pääjohtajan, varapääjohtajan ja viraston muiden toimijoiden kanssa. Libesihteeristön edustajat todellakin oivalla tavalla valmistelivat tämän, tämän matkan ja kertomuksesta mielestäni käy selkeästi ilmi, mitä matkan aikana tapahtui. Eli kävimme Sepolin päämajassa, se esiteltiin meille. Unkarin hallituksen rahoituksen avulla tämä rakennus peruskorjattiin hienoon kuosiin, mutta ilmeisesti tilat käyvät aika lailla pieneksi, koska uusia tehtäviä on annettu ja kun heidän työtä on laajemminkin alettu noteraamaan. Kollega Röder johtaja ehdotti, että nimeä muutettaisiin sillä tavalla, että nimestä kuvastuisi myöskin uuden mandaatin mukana tuomat uudet tehtävät. Keskeisin uudistus on se, että keskus ei, vai, ei vain ainoastaan tue ja koordinoi kansallisten toimijoiden te- toimia, vaan toteuttaa koulutusta ja tarjoaa oppimisvälineitä – ja menetelmiä. Tämä on tärkeä asia, joten vuonna 2017, silloin kun prioriteetit muuttuivat huomattavassa määrin, niin 208 koulutusaloitetta toteutettiin, 205 paikallisella tasolla, 95 webseminaaria ja kahdeksan online-seminaaria. Ihan muutama lukunen vain, jotta näette tai saatte kuvan, miten työmäärä on lisääntynyt. Vuonna 2014 nimittäin Sepol-toimiin osallistui noin 10 000 toimijaa ja vuonna 2017 kyse on 23 700 henkilöstä, jotka ovat osallistuneet toimiin ja asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla. Toimet liittyvät poliittisiin prioriteetteihin eli operatiivisen henkilöstön kouluttamiseen. Tämä on tärkeä asia. Kyse ei ole vain teoreettisesta koulutuksesta, vaan myöskin siitä, että miten käytännössä päivittäisessä työskentelyssä tulisi toimia ja tähän koulutetaan ihmisiä ja tämä tietotaito, sitä välitetään kansainvälisesti tunnettujen asiantuntijoiden kautta. terrorisivastaisen toiminnan tietokeskuskin on perustettu ja tietoa voidaan juuri yhteisen koulutuksen kautta välittää tehostetusti eteenpäin tätä keskusta hyödyntäen. EU:ssa olisi kyberturvallisuuteen liittyvässä toiminnassa panostettavaa enenevässä määrin koulutukseen, että myöskin toiminnan vahvistamiseen kolmansissa maissa. Tämä on nyt pilottivaiheessa EUn terrorismin vastaisen taistelun yhteistyöhanke. Tässä tehdään yhteistyötä muun muassa lähi edustajien kanssa. Tarkoituksena on siis kokemuksen vaihto kenttäväen kanssa, eli mitä pitäisi käytännössä tehdä silloin, kun terrorismi-iskut tapahtuu. Perusoikeuksien vaaliminen on erittäin keskeisellä sijalla Sepolin toiminnassa, mutta kollega Schröder useampaan otteeseen koristi yhtä lailla kuin muutkin henkilöstö edustajat, että nyt ei ole otettu huomioon tarpeiden kasvu. Tämä toistui kaikissa kokouksissa ja keskusteluissamme. Eli seuraavassa MFFssä pitäisi tarjota tasapainoisempi varojen jako juuri unionin sisäisen turvallisuuden parantamiseksi. Lopuksi todettakoon vielä, että minä todellakin olen tyytyväinen Sepolin tekemään työhön ja sanottakoon, että kun katsotaan mitä tuloksia on saatu aikaiseksi ja ottaen huomioon Sepolin maineen vahvistuminen viime vuosien aikana, niin Euroopan parlamentin ja valiokuntamme rooli tällaisen koulutuskeskuksen aseman vahvistamiseksi on erittäin ö, hyvä asia tulevaisuutta silmällä pitäen ja haluaisin korostaa myöskin sitä, arvoisat kollegat, meidän täytyy lisätä resursseja Sepolissa, koska se tekee erittäin hyödyllistä työtä, varsinkin kun otetaan huomioon mandaatin laajentuminen ja työtaakan kasvu. Joten toivoisin, että kestävämpi ja tasapainoisempi rahoitus varmistetaan unionin talousarviosta Sepolille. Vielä kerran kiitokset kollega Mamikin sille siitä, että hän oli rinnallani näissä keskusteluissa. Ja kiitokset myöskin Liven henkilöstölle sen tekemästä työstä varsinkin tämän raporttiluonnoksen tiimoilta. Kiitoksia. Kiitoksia Kinga. Haluaako kukaan puheenvuoron tästä eh, Sepol-kertomuksesta? Sitä haluaisin kiittää edustaja Gallia tästä ja on erittäin tärkeää, että valiokuntamme tarkkaan valvoo virastojemme toimintaa ja vierailee niissä menettelysääntöjemme mukaisesti. Kiitoksia tästä vierailusta ja kertomuksesta. Kello on 11.06. Äänestyssessiomme alkaa 11.15 tasan. Odotamme vielä, että muut kollegat tulevat. Aloitamme sähköisen äänestyksen kello 11.15.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 No niin, kollegat, jos käytte paikoillenne, niin aloitamme sähköisen äänestyksen. Eli äänestämme yksi ilmoitusasia vielä. Kokouksen aluksi totesin, että mitä tulee Privacy Shield-kysymykseen, esittelijä on ollut yhteydessä poliittisiin ryhmiin ja hiotaan vielä kompromisseja. Näistä syistä ja muista syistä meidän piti lykätä Privacy Shield äänestystä. Eli kerroin tästä aluksi, mutta ilmoitan sen nyt uudelleen. Eli sovimme, että tämä on järkevin asia tehdä – mutta äänestys toimitetaan mahdollisimman pikaisesti. Eli nyt sitten seuraava äänestys. Eli neuvoston päätös. Niin, kollegat, voisitteko nyt käydä paikoillenne? Ja olla hiljaa. Eli neuvoston päätös joka liittyy Schengenin tietojärjestelmään Bulgarian ja Romanian osalta. Tämä viittaus numero on väärä. Sen pitäisi olla 15820 kautta 1 kautta 2017 uudenlaatiminen 1. Haluaako esittelijä Makove käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Mulțumesc foarte mult. Uh, Kiitoksia oikein paljon. Olemme, Romania ja Bulgaria olemme paljon lähempänä Schengeniä. Nyt Romania ja Bulgaria näkevät äh, varoitukset muilta mailta, joilla yritetään äh, ehkäistä pääsy Euroopan unioniin, mutta muut maat eivät näe näitä e, varoituksia, joita Romania ja Bulgaria tekevät. Tämän mietinnön kautta nämä Bulgarian ja Romanian Schengen-järjestelmän ilmoitukset tulevat kaikkien jäsenvaltioiden näkyville. Teemme siis teknisellä ja poliittisella tasolla yhteistyötä kaikkien Schengen-valtioiden kanssa, mutta olemme siis paljon lähempänä Schengeniä. Ja viimeinen asia, jonka haluan sanoa, on se, että Varmasti jokaisen kansalaisen turvallisuus on erittäin tärkeää meille ja tärkeää on se, että jäsenvaltiot laittavat oikeaa ja ajankohtaista tietoa tähän Schengen-tietojärjestelmään, että ne tekevät yhteistyötä keskenään. Kiitoksia. Kiitoksia. Eli nyt äänestys. Kaikki tarkistukset on vedetty pois, eli heti loppuäänestys, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Has everyone voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 34 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää ääntä. Onnittelut esittelijälle. Kiitos Makopeille. Nyt seuraava äänestys. Eli EUn ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus liittyen rahoitusvälineitä, ulkorajoja ja viisumeita. Ja loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 34 puolesta, yksi vastaan, kolme tyhjää, eli hyväksytty. Ja sitten äänestämme sopimuksesta EUn ja Islannin välillä. Liittyen rahoitustukeen ulkorajoille, viisumikysymykset, sisäinen turvallisuusrahasto. Esittelen Vistisen, haluatteko puheenvuoron? Ai, hän ei paikalla. Ei hän voi käyttää puheenvuoroa, koska hän ei paikalla. No onko sinulle Tuomas nyt kiire, kiire lennolle tai jotain muuta? No niin, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 33 puolesta, yksi vastaan, kolme tyhjää ääntä. Seuraavaksi henkilön nimeäminen paneeliin syyttäjän virastoon. Ryhmältä olemme saaneet ehdotuksen Antonio Mura, eli nyt sähköinen salainen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34 puolesta, 3 vastaan, yksi tyhjä ääni. Kiitoksia kollegat. Äänestys päättyi tähän. Seuraava kokous on 4. kesäkuuta kello 15.